Tämä mandaatti hyväksytään, kukaan ei kommentoi ilmeisesti. Hänen mandaattinsa on hyväksytty ja nyt siirrytään äänestyksiin ja alussa mietintö. Herra Tsifkalta yksinkertainen menestely tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppa-oikeuden alalla. Nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. C'est adopté. Hyväksytty. Seuraavaksi Mulder-mietintö. Rajateiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö. äänestys, joka alkaa. Le vote clos. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Rotpeiden mietintö Euroopan unionin virkamiesten väliaikaista sitten toimihenkilöiden palveluksen ottamista koskevat väliaikaiset erityistoimenpiteet. pyyntökö? Herra Landberg. I still don't have my... Minulla ei vielä ole korttiani. Anna merkillä sitten nimenhuuto äänestys. Hän saakaa. Le vote est clos. Päättyy. Hyväksytty vuorossa Rova Rosbahin mietintö EUn liittyminen pöytäkirjaan Välimeren suojelemisesta maneralustan ja pohjana sen ja niin edelleen. Äänestämme kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavaksi Kristensen mietintö kalastusmahdollisuuksista Tanskan ja Grönlannin ja EUn välillä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Vuorossa herra Kasinin mietintö kansallisten vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa jossakin muussa jäsenvaltiossa. Nimenhoitoäänestys alkaa. Le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Colin Langen mietintö kulutusluottodirektiivin täyttäntöönpanosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Jaslovieska mietintö sosiaalista investoinnista äänestämme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi Boven mietintö maataloustuotteita koskevasta tiedotuksesta ja menekin edistämisestä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Gallon mietintö jälleenmyynti korvausoikeutta koskevan direktiivin soveltamista puolesta vastaan tyhjää. Set adopti. Hyväksytty. Seuraavaksi Gerardo Salomin mietintö toimi artikosta 70 ja sen muuttamisesta. Esittelijä pyytää puheenvuoroa, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aivan lyhyesti käytän tilaisuuden hyväkseni kiittääkseni kaikkia Afkon koordinaattoreita ja varjoesittelijöitä, jotka hyvin kärsivällisesti ovat olleet mukana tässä pitkässä, vaikeassa hankkeessa, jolla on lähdetty tähän uudistukseen. Halusin käyttää puheenvuoron kuitenkin myös siksi, että halusin todeta, että tämä uusi järjestelmä astuu voimaan 10. joulukuuta, eli silloin kun seuraava istunto jakso alkaa ja se vaikuttaa niihin lainsäädäntöaloitteisiin, joiden osalta ei ole vielä sovittu mandaatista tai neuvottelu koostumuksesta. Kiitoksia. Tämä on huomion puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään. Pardon, pardon. Il y a quelques votes. J'ai été un petit peu vite, pardonnez Nyt menin kyllä hiukan nopeasti, pyydän anteeksi sanoa puheenjohtaja. Siis tarkistukset 146. Tässä tarvitaan määrä enemmistö puolesta. 146 tarkistukset vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkastus kolme, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän, osa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2. Aase raukkia sitten tarkki. 11.14 paketti puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 5 ja 18 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12-15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan vastaan tyhjä hyväksytty 5 ja 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty 8, 8 ensimmäinen osa puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 9, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 raukeaa. Kymmenennen puolesta vastaan Epäröin hiukan, pyydän ehkä nimes, koneäänestystä tästä kymmenestä äänestä alkaa. Tarvitaan enemmistö. Le vote. Euh, Äänestys päättyy. Hylätty. Tarvittiin 300 sen ääntä sitten 16 puolesta nimenhuutoäänestys. nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko ehdotus. Tässä tarvitaan vain yksinkertainen enemmistö puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. vuorossa. Seuraava mietintö tekijänä herra Ilchev työjärjestyksen 181 artiklan ja 182 artiklan muuttaminen. Myös määrä enemmistö vaaditaan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja yksi enemmistöllä puolesta koko teksti vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Wim van de Kampin mietintö 2 ja 3 pyöräisten ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta. 148 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ryhmä 1 puolesta. Anteeksi, se raukeakin. Sitten Muut vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöehdotus nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Le vote est fermé. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi herra Panserin mietintö maa- ja metsätalossa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä. Ryhmä 1, 320 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen ryhmä raukeaa ja sitten muutettu ehdotus puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöehdotus nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Sampo Terhon mietintö, kohtiverkko ja mobiilimaksut. Kohta 41, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Ei tule oikein selväksi. Nimenhuutoäänestys tästä toisesta osasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 43 kohta, kahdessa osassa myös ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin koneäänestyksen äänestys alkaa. Parti du 43. Le vote est fermé. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko päätöslausuma puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten El Kadrauin mietintö varjopankkitoiminnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nous passons au rapport de Madame Costa. Sitten Rova Kostan mietintö lastensuojelu digitaalimaailmassa. Aloitamme kohdasta yhdeksän kansallisessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväkset Rova Kosta, haluatteko te kommentoida esittelen? Saatte puheenvuoron. Presidentti. Aivan pieni kommentti. Haluan muistuttaa kollegoille, että nyt on 23. vuosipäivä, jolla muistetaan YK lasten perusoikeuksia. Meidän tätä kautta on siis edistetty lasten oikeuksia. Kiitän tässä esimerkiksi Libe-valiokuntaa ja muita tahoja erinomaisesta yhteistyöstä ja näin välitämme hyvin myönteisen viestin tältä osin parlamentin puolesta. Nous poursuivons donc le vote avec le paquet. Jatketaan siis to, tästä toisesta osasta kohdassa yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kohta 24 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 34 puolesta, tarkistamme koneäänestyksenä, äänestys Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä ei ollut selvää. Eli tarkistamme, tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Nostakaa kättänne selkeämmin. 43 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten sitten eh, tuossa A ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tuossa D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tuossa K kahdessa osassa puolesta vastaan puheenkorjaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tipu. El puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Jorgos on kappale ään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko päätöslauselma puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Seuraavaksi herra Beckerin mietintö, sosiaalisen yrittäjyyden aloite. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Seuraavaksi kohta 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 26 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 31 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty koko päätöslauselma puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Nyt keskeytämme juhlaistuntoa varten. Meille tulee Haiten presidentti vieraksi. Un peu de contestation. on peut poursuivre. Euh, Bien, devant, devant, devant une telle protestation, je propose que nous... Sen on edessä. Kyllä ehdotan jatkamme. Sitten mennään Tissanin mietintöön. Työhön vaan. Joten Tissan mietintö, tarkistus yksi. Nimenhuutoäänestyksenä puolesta. Le vote. Äänestys päättyy. hylätty. Kohta kaksi nimenhuutoäänestyksenä, että Päättyy. Hylätty. Kohta kaksi, tarkoitus kolme. Ensimmäinen nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys Äänestys päättyy. hylätty. Toinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän kahdessa osassa ensimmäinen osa nimenhoitoäänestyksen alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen ko- kohta nimenhoitoäänestyksen joka alkaa. Äänestys päättyy. Et c'est rejeté. Hylätty Tarkistus 10 nimenhän tuo äänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Kättä nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten nimenhän liitteen suositukset. Niin äänestys alkaa. On päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty 12 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 13 nimenhuutoäänestyksenä. Se alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantos on kappale AE kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdannuskappale CN, nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdannuskappale CP, nimenhuutoäänestyksenä. Pyytääkö joku puheenvuoroa? No sen jälkeen vasta selvä. No niin, siis CP. Minä lopeta tuve. Äänestys alkaa. Lopeta clos. Äänestys päättyy. Et c'est adopté. Hyväksytty sitten koko päätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Sitten jäljellä viimeinen äänestys. Mennään sekin nopeasti, jotta osoitan kunnioitusta vierallemme vielä. Herra Noiserin mietintö puolesta koko teksti vastaan tyhjää hyväksytty. Rova Styler. Euh, hiukan, että tässä on muutettu, koska tänään otamme vastaan Haitin tasavallan presidentin, muistuttaisin, muistuttaisin siitä, että Eurooppa on päärahoittaja yhteis, koko maailmassa ja pitäisi nyt vähintäänkin pyrkiä ottamaan presidentti kohtaisesti vastaan. Pahoittelen kovasti, että tässä muutitte esityslistaa. Hän on juuri tulossa presidentti ja tietenkin pyydän teitä ottamaan hänet vastaan täällä juhlaistunnossa